Die Zeit dürfen Sie sich nehmen. Saatte nyt käyttää aikaa. I have to say that. Uh, thank you. All. Kiitoksia kaikista näistä kysymyksistä ja tästä mahdollisuudesta kertoa omista kannoistani. Te olette varmasti tietoisia, että minä harrastan kuumilla hiilillä kävelyä ja ajattelin tässä pari kertaa jo, että nyt, nyt jalat palavat, mutta ei niin, ei niin, omasta mielestäni ainakaan käynyt teillä on ehkä joku toinen mielipide tähän asiaan, mutta olen iloinen, että saan vielä kerran tässä todeta, että nämä neljä päivää ovat tehneet minusta todella intohimoisen Euroopan liikenteen asian ajajan ja olen varma, että meillä on monia yhteisiä intressejä, joiden kanssa pääsemme eteenpäin. Tämä on ala, joka tuo yhteen innovaatiot, yhteenliittymät, Elämän laadun ja minusta liikenteellä on valtavan tärkeä rooli modernissa Euroopassa. Liikenne on tärkeää yritysten menestyksen kannalta, ihmisten liikkumisen kannalta ja voidaan sanoa, että kun liikenne pysähtyy, kaikki muukin pysähtyy. Se on valtavan suuri velvollisuus, velvollisuus minulle ja meille, mutta se on myös innoituksen lähde liikenteen täytyy toimia kunnollisesti, sen täytyy olla luotettavaa, turvallista, kestävää. Ja tähän päästään sillä, että saatamme loppuun yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen. Siitä ei ole epäilystäkään. Ja tällä tavoin liikenne voi tehdä oman osansa Euroopan talouden elvyttämiseksi ja sisämarkkinoiden loppuun saattamiseksi. Näitä tavoitteita aion ajaa omassa työssäni. Ne ovat ensimmäinen tavoitteeni ja aion toimia myös äh, herra Junckerin ilmoittamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Euroopan kilpailukykyä on parannettava, Euroopan yritysten kilpailukykyyn on myös panostettava. Ja jotta olisimme valmiita vastaamaan tähän haasteeseen, meidän pitää investoida ja innovoida. Nämä ovat kaksi tärkeää elementtiä, jotka pitää tiedostaa. Itse olen hyvin sosiaalinen ihminen. Kannatan myös askel askeleelta tapahtuvaa liberalisointia, jos sillä saavutetaan kilpailukykyä, mutta samalla pitää varmistaa se, että kaikki toimet, joihin ryhdytään, hyödyttävät ennen kaikkea ihmisiä ja parantavat meidän elämäämme. Minulle tämä on kaikkein tärkein asia. Olen sitoutunut hankkimaan konkreettisia vastauksia niihin ongelmiin ja haasteisiin, joita liikennealalla Euroopassa on, jotta saamme aikaan turvallista ja ympäristöllisesti kestävää liikennettä Euroopassa. Hyvät jäsenet, voin luvata teille, että kaikki aloitteet, joihin minä ryhdyn, arvioidaan sen perusteella, miten ne hyödyttävät eurooppalaisten elämänlaatua. Jos minut nimitetään komissioon liikenneasioista vastaavaksi komission jäseneksi, lupaan, että toimin energisesti, inno, innovatiivisesti ja hyvin kiinteässä yhteistyössä avoimesti kaikkien Euroopan parlamentin jäsenten kanssa ja erityisesti tämän liikenneasioista vastaavan valiokunnan kanssa. Uskon, että kaikkiin ihmisten luomiin ongelmiin on olemassa ratkaisu. Jos vain istumme alas neuvottelemaan ja teemme yhteistyötä. Siksi minä uskon, että yhdessä me voimme saada liikenteen takaisin Euroopan poliittiselle agendalle ja sen keskiöön, ja voimme tehdä liikenteestä talouden selkärangan. Sellaisena meidän taloutemme sitä tarvitsevat. Ja ainoastaan yhdessä voimme muokata eurooppalaista liikennettä seuraavan viisivuotiskauden ajan ja vielä pidemmäksi ajaksi. Kiitos oikein paljon. Also nach diesen No niin, näiden viimeisten komissaariehdokkaan sanojen jälkeen päätämme tämän päivän kuulemisen. Kiitän kaikkia jäseniä asiallisista kysymyksistä, jotka olivat hyvin laaja-alaisia. Haluan kiittää Rova Bölchia vastauksista ja kannanotoista. Voin ymmärtää, että tämä ei ollut yksinkertaista, mutta nyt se on ohi. Ja muistutan koordinaattoreita ja varajäseniä siitä, että arviointikeskustelu tämän, tämän päivän kuulemisesta on huomenna kello 8.30 VIC 200 huoneessa. Ja se on suljetuin ovin pidettävä kokous. Tähän lopuksi haluan kiittää myös tulkkeja erinomaisesta työstä ja kärsivällisyyttä tämän pitkän iltakokouksen ajan. Ja tällä kertaa emme ylittäneet aikaa, vaan lopetamme kuusi minuuttia ennen sovittua. Kaikille kiitos ja oikein hyvää iltaa. Kokous on päättynyt.